11.30 saakka, jolloin jatkamme. Tapaamme hetken kuluttua.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 Und? Zufrieden? Ja, also gemessen an dem, was. Hyvät kollegat, jatkamme puolen minuutin kuluttua.